asiakirjojen yhteydessä. Artiklan 156 mukaan työjärjestyksessä valiokuntien puheenjohtajien puheenjohtaja on kertonut minulle, että ei ole vastustettu maatalousvaliokunnan päätöstä olla vastustamatta delegoitua säädöstä. Tämä suositus hyväksytään, jos ei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 24 tunnin kuluessa vastusta tätä. Muuten tästä suosituksesta äänestetään. Suositus on istunnon nettisivuilla. Näin siirrymme muuttamaan esityslistaa, tai siirrymme esityslistan käsi.